avant de mon adresse de bienvenue ennen kuin toivotan tervetulleeksi Kinean presidentin, haluan kertoa teille Belgiassa Liesissä tapahtuneesta asiasta. Siellä mies on tappanut kaksi belgialaista poliisia, yhden Belgian kansalaisen. Tämän jälkeen poliisi murhasi tappajan. Me emme tiedä vielä, onko kyse terroristiiskusta, mutta olemme luonnollisesti Belgian kuningaskunnan kanssa esitämme valittelut ja osanoton Belgian kansalle sekä tänään Liegissä kuolleiden poliisien perheille. Myös Ginean presidentti lähetti surun valittelunsa meille. Me emme siis tiedä vielä, onko kyse terroristisesta teosta, mutta valitettavasti jälleen kerran Belgiassa ja Euroopassa on kuollut ihmisiä käsittämättömän väkivallan seurauksena. Hyvät naiset ja herrat, minulla on suuri ilo toivottaa tervetulleeksi tähän parlamenttiin Ginean presidentti, professori Alva Gine. Te olette nyt kolmas afrikkalainen presidentti, joka puhuu tässä parlamentissa yhden vuoden sisällä.